Bitte nehmen Sie Platz. Olkaa hyvät ja istuutukaa. Darf Sie bitten Platz. Pyydän nyt, että istuudut, tehvät naiset ja herrat. Istuutukaa. Gib mir mal eben noch mal einen